Euroopan parlamentin tiloista. Muy buenas tardes, les saludamos. Hyvää iltaa kaikille. Tervehdimme teitä Brysselistä, konkreettisesti Euroopan parlamentin tiloista, jotka tänään on järjestetty suureksi televisiotilaksi, kuten huomaatte, meillä on nyt Euroopan parlamentin vaalipäivä. Tänä päivänä eurooppalaiset äänestävät kaikissa unionin jäsenvaltioissa euroehdokkaistaan. Me täällä keskustelemme Euroopan unionin tulevaisuudesta. Me puhumme eri kielillä tässä, aivan niin kuin Eurooppakin on eri kielistä ja eri kansoista, eri kulttuureista koostuva. Ja kiitos äh, tulkkien hyvän työn Euroopan parlamentissa me voimme ymmärtää toisiamme. Me keskustelemme Euroopan tulevaisuudesta. Otsikkona tässä keskustelussa on Kuovadis Eurooppa. Minne Eurooppa menet? Me käsittelemme kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä Euroopan parlamentin ja myös komission kannalta. Onko Lissabonin sopimuksella tulevaisuutta? Uhkaako talouskriisi Eurooppa? Voidaanko rakentaa Eurooppaa euroskeptisten hallitusten toimesta. Meillä mukana täällä on ensinnäkin Margot Wallström Ruotsista. Hän on komission varapuheenjohtaja. Hän vastaa toimielinten välisistä suhteista ja unionin viestintästrategista. Ja hän on yksi vastuuhenkilöistä, joka kertoo Euroopalle, millä tavalla komissio toimii. Hyvää iltaa, Rova Wallström. Toiseksikin esittelen teille Mario Sepin. Hän on italialainen. Hän on talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja ja hän hyvin syvällisesti tuntee sosiaaliset oikeudet ja myös Euroopan nykytalouden. Hyvää iltaa. Kolmanneksi myös italialainen Ricardo Perisi. Hän on Italian äh, ulkosuhdeinstituutin jäsen ja hän oli myös äh, pääjohtajana Euroopan komissiossa. Hänellä on paljon kokemusta Euroopan liike-elämästä. Hyvää iltaa teille. Ja tervehdimme Jose Maria Casadoa. Hän on Korvan yliopiston professori, Jean Monnet professori ja hänellä on paljon kokemusta Euroopan raha- ja talousliiton rakentamisesta. Ja paikalla meillä on myös Richard Sinot. Hän on Dublinin yliopiston professori. Hän on asiantuntija, Euroopan yleisen mielipiteen asiantuntija ja hän tuntee myös eurobarometrin toiminnan ja poliittisen kulttuurin. Hyvää iltaa. Mukana meillä on täällä myös Kristiina Sigaridu. Sigaridu hän on kreikkalainen toimittaja. Hyvää iltaa. Ja läsnä täällä myös on Dominika, yritän ääntää nyt tämän sukunimen Solkovska. Hän on puolalainen. Ja hän työskentelee Gazetta Wyborskassa. Hän on yksi, eh, ei pelkästään Puolan, vaan koko Euroopan unionin tärkeimmistä eh, lehdistä. Aloitamme Margaret Wallströmistä. Yksi näiden vaalien suurimmista huolenaiheista liittyy äänestysprosenttiin. Millainen vaikutelma teillä tällä hetkellä on äänestysinnosta näiden, näiden vaalien osalta? Tämä on hyvin moninainen kuva, on muutama kourallinen maita jossa äänestysprosentti on kasvanut, mutta useimmissa jäsenvaltioissa tilanne näyttää nyt varsin samalta kuin viime vaaleissa. On toki muutama jäsenvaltio, jossa äänestysprosentti on hieman alhaisempi. On paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat äh, äänestysprosenttiin ja eurobarometrin ennusteista näyttää siltä, että kansalliset keskustelut äh, ovat myös olleet yksi tekijä, kuinka paljon Eurooppaa on käsitelty kansallisissa keskusteluissa ja sitä kautta sitten kansalaiset äh, ovat nähneet, miten tärkeä Eurooppa on. Tulevan Euroopan rakentamisen osalta näyttäisi olevan ongelma, kun ajatellaan, että Euroopan parlamentilla voi olla enemmän valtaa, mutta sitten äh, äänestysinto on heikompi. Viekö tämä äh, oikeutusta parlamentilta? Toki me haluamme korkean äänestysprosentin, koska se myös lisäisi Euroopan parlamentin legitimiteettiä ja niitä, jotka valitaan tämän parlamentin jäsenien legitimiteettiä, kuten kansallisissakin parlamenteissa. Joten ei voi sanoa vain, että tietyn tason jälkeen ei olisi tällaista tiettyä oikeutusta, koska ei tämä ole mikään staattinen raja, joka ei voisi muuttua tai kehittyä. Joten nyt täytyy vain taistella ja pyrkiä varmistamaan se, että Eurooppa ankkuroidaan myös kansalliseen keskusteluun ja kulttuuriin, ja tätä meidän on jatkossakin tehtävä. Nämä ovat vaalit, jossa eh, yksityishenkilö on ehkäpä tärkeämpi kuin kansallisissa vaaleissa, joten ihmiset valitsevat yhden tietyn kyseisen henkilön, jota he äänestävät. Ja tämä vaikuttaa myös vaaleihin. Mr. Sino. Täällä viitattiin eurovarametriin. Herra Sinut pyysi pikaista puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, niin on todella tärkeää eh, saada tämä äänestysprosentti ylös. Se on alle 50 prosenttia tällä hetkellä. Kulme on maata on sellainen, jossa, jossa äänestysprosentti on suurempi. E, ja, e, ja Tanska kuuluu näihin, ja siellä oli toisaalta toinenkin äänestys samaan aikaan, jossa päätettiin kruunun perimyksestä. Tämä on todellakin aika erikoinen asia nykyaikana, mutta joka tapauksessa äh, kolme yl, no, yl, nousi ja neljä laski ja loput samalla tasolla. Niin tässä täytyy olla pieni tekninen ongelma herra Sinotin mikrofonin kanssa. Me voimme aina ymmärtää toisiamme, kunhan mikrofoni vain toimii. Noin, olkaa hyvä. Aloitetaanko alusta? Kyllä, luulen näin. No niin, niin, niin te siis kysyitte, niin kysymys oli ennen kaikkea, eh, te puhuitte eurobarometrista ja niistä ongelmista, joita siihen saattaa liittyä. Niin, eh, olen samaa mieltä kuin komission jäsen Wallström siitä, miten tärkeätä tärkeä äänestysprosentti on. Nyt kun se on näin matala, alle 50 prosenttia, 35-50 prosenttia riippuen mittaustavasta, se on vakava ongelma. Jos piirrettäisiin käyrä, niin e, olemme havainneet, että e, äänestysprosentti on jo 70-luvulta lähtien jatkuvasti alentunut samaan aikaan, kun Euroopan parlamentin valta lisääntynyt. Ja kolme maata on sellaisia, joissa eh, äänestysprosentti nousi. Yksi niistä oli Tanska, jossa äänestettiin perustuslaista, perustuslain muutoksesta, joka koskee kruunun perimystä ja, ja eh, sukupuolta, kruunperijän sukupuolta. Ja se oli tärkeää, siinä tarvittiin tietty määrä äänestäjiä ja eh, neljä, neljässä siis laski äänestysprosentti ja loput pysyivät samalla tasolla ja miten äänestysaktiivisuus saataisiin samalle tasolle kuin, kuin Euroopan parlamentin asema suhteessa neuvostoon. Meidän täytyy saada tietää, miksi äänestysprosentti on niin matala. ja meidän täytyy, on kaksi keinoa, jolla voidaan lisätä äänestysaktiivisuutta. Äänestämisen helpottaminen ei ole itse asiassa hyvä idea järjestää eurovaalit aurinkoisena kesäkuun sunnuntaina, että koulut ovat loppumassa ja niin poispäin. Tämä on, olisi tämmöinen tällainen käytännön toimi. Täytyy äänestää, täytyy siis saada liikkeellä. Heidän täytyy haluta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa ja kysymys kuuluu, miten se tehdään. Euroopassa on maita, joissa tänä päivänä ei aurinko todellakaan paistunut. Esimerkiksi täällä Belgiassa eikä Espanjassakaan tainnut olla kovinkaan aurinkoista. On aivan totta, että herra Casado voitaisiin, voitaisiinko todella muuttaa tätä äänestyspäivää, ettei se olisi näin äh, lomojen kynnyksellä. No se voi olla hyvin vaikeaa pitkälläkin aikavälillä ja vielä vaikeampaa johonkin tiettyyn aikaan se sijoittaa. Mutta tässä on paljon eri elementtejä, jotka vaikuttavat. Tämä prosessihan alkoi vuonna 1979 ja se on jatkunut prosessina vuoteen 2004 ja lopputulokset ovat nyt odotettavissa olevat. No meidän ei pidä mitenkään tässä luovuttaa. Euroopan tulevaisuus ja ne suunnitelmat ja ne unelmat ja odotukset, joita meillä on, niistä ei pidä luopua. Meidän täytyy tässä vahvistaa äh, sitä, että opetetaan, koulutetaan Eurooppaa, lähennetään kansalaisia Euroopan unioniin. Tämä voidaan tehdä sillä tavalla, että Euroopan unioni on paljon lähempänä kansalaisia ja todella he ovat lähellä sitä, mistä tänä päivänä keskustellaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan Lissabonin sopimusta, joka tulee, kuten tiedämme, vahvistamaan valtaisasti Euroopan parlamentin roolia toimijoiden välisessä pelissä ja tässä pelissä, tässä valtapelissä toimielinten välillä, tämä tulee olemaan äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kannalta. Herra Sepi, jos Euroopan toimielimet olisivat voimakkaampia, eh, olisivatko ne kansalaisten mielestä läheisempiä? So, eh, I problemi non sono di carattere... Ongelmat eh, eivät nyt ole ihan puhtaasti logistisia. Ne eivät riippu siitä, minä päivänä parlamenttivaalit pidetään, vaan kysymyksessä on enemmänkin poliittiset ongelmat. Tänä päivänä minä äänestin, mutta mietin sitten samalla myös, että miksi minä en äänestänyt. No toki esteitä on aina paljon. Ensimmäinen este on hallitus, hallitukset, jotka kieltävät Euroopan. Ja joka kerta, kun syntyy jokin ongelma, niin syytetään siitä Eurooppaa eikä tunnusteta, että he itse ovat ongelman takana. Toinen ongelma liittyy siihen, että vaalikampanjat Euroopan tasolla, niitä ei ole ollut. Ei vaan on käyty 27 eri kampanjaa kansallisella tasolla. Ja silloin ei ole ollut kysymys edessä eurooppalaisista ongelmista, vaan ennemminkin kansallisista ongelmista. Me teimme pienen mielipidetutkimuksen ja siinä näimme, että että 20 maassa 27 keskustelut ovat liittyneet enemmänkin tällaisiin kansallisiin poliittisiin voimamittelöihin hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden kesken. Siitä nyt on lähinnä ollut kysymys, puhumattakaan nyt minun kotimaastani Italiasta, jossa on käyty vaalikampanja, josta en halua edes puhua. Mutta esimerkiksi täällä Belgiassa ongelmalla tai on puhuttu oikeastaan enemmänkin tällaisista alueellisista kysymyksistä. Ja sitten Irlannissa pääkysymyksenä toisaalta on ollut tämä äh, äh, säätelyiden poistaminen. Ja sitten ongelmana ja esteenä on ollut äh, myös se, että vaikkakin komission jäsen Wallström on ponnistellut kovasti, niin Euroopan kuva ulospäin on hyvinkin byrokraattinen. Se on hyvin kaukana kansalaisista. Ja tämä johtunee siitä, että kansalaisia ei motivoida, ei anneta Euroopalle, Euroopalle tehtävää, joka näkyisi. Mutta onhan Euroopalla tehtävä. Euroopan tehtävä on viedä sosiaalisia asioita eteenpäin ja huolehtia siitä, että globalisointi tapahtuu reiluin keinoin. Ja jos eivät ihmiset tätä näe, niin eivät he silloin myöskään äänestä en nyt tässä ole mitenkään pessimistinen, koska tulokset ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisempinakin kertoina, mutta minusta Euroopan parlamentilla on kuitenkin tässä suuri mahdollisuus legitimoida toimintansa. Millä tavalla Eurooppa pääsee eteenpäin tästä kriisistä ja onnistuuko Euroopan parlamentti tämän tien osoittamaan ja varsinkin jos sitten hyväksytään Lissabonin sopimus, niin silloin parlamentilla on suuri yhteispäätösmenettely oikeus hasta se incorpore. Niin. Tähän aikaan kello yhdeksältä seuraamme liittyvät television katso, katsojat ja, ja äh, Kreikassa ja Kristiina. Haluatko esittää kysymyksen? Lisbon Treaty, this adventure of uh, Lisbon Treaty. I cannot, uh, ah, they're not giving... En nyt kuule En, en kuullut, mitä te sanoitte. Voisitteko te esittää kysymyksen uudelleen? Anteeksi. Of uh, Lisbon Treaty will have a happy... Äh, luuletteko, että tähän Lissabonin sopimusseikkailuun saadaan onnellinen loppu? Äh. No kaikki todisteet viittaavat siihen, että kyllä. Äh, tuen taso on hyvin vakaa, se on yli 60 prosenttia. Ja viimeisimmät mielipidemittaukset Irlannissa osoittavat sen Helmikuusta lähtien niitä on tehty. Neuvotteluita on käyty menestyksekkäästi Irlannin hallituksen ja Euroopan unionin tason kollegoiden kesken. Neuvotteluita ei ole vielä viety päätökseen, se käydään tässä kuussa nämä viimeisimmät neuvottelut, mutta ne ovat olleet hyvin tärkeä osa. Mutta kansanäänestys menestys, jos se toistetaan, niin se on tällainen oppimisprosessi. Ihmiset tekevät ensin yhden päätöksen, sitten he miettivät sitä jälkeenpäin ilman mitään välitöntä kampanjaakin ja ihmiset muuttavat mielipiteitänsä. Toinen asia, joka voisi kuitenkin muuttaa tämän onnellisen päätöksen, on se, mitä tapahtuu Isossa Britanniassa. Vielä vaikea kysymys. Sanotaanpa, että Irlanti äänestää kyllä, ja Tsekki on allekirjoittanut sopimuksen ja lopulta David Cameron eh, eh, laittaa asian äänestykseen Britanniassa, mitä sitten? Uh, uh, no tämä riippuu siitä, missä järjestyksessä tämä menee. Jos se menee niin kuin te sanoitte, Irlanti äänestää, Tsekki allekirjoittaa ja sitten tulee kansanäänestys, niin ei tämä ole ongelma, koska brittien täytyy silloin vain päättää eh, tässä, mitä mieltä he ovat, mutta jos tässä tulee nopea vallanvaihto Isossa Britanniassa ja David Cameronista tulisi pian pääministeri, ja hän on ja jos britit sanovat ei Lissabonin sopimukselle ennen kuin irlantilaiset ehtivät äänestää, niin tämä olisi hyvin vakava juttu, koska sitten Irlanti saattaa sanoa, että no emmehän me nyt sitten tässä toimi eri tavalla ja sanot, irlantilaiset sanovat, että tämä ei ole enää heidän vastuullaan, joten saattaisi käydä niin, että Iso-Britannia ei sitä ratifioida eikä Irlantikaan. Mutta Irlantihan saattaa kääntääkin takkinsa äh, ja sanoa, että jos britit äänestivät ei, niin sitä suuremmalla syyllä me äänestämme kyllä. Kysymys Wallströmille. Komission jäsen, uskotteko te, että äänestyksen uudesta komission puheenjohtajasta äh, tulisi tapahtua Irlannin kansanäänestyksen jälkeen? Mielestäni tämä on asia, josta on keskusteltava kesäkuun huippukokouksessa ja, he, ja, ja, ja heidän täytyy silloin pohtia sitä järjestystä, joissa asiat tapahtuvat. En ryhdy spekuloimaan tällä asialla. Uh, do you think that... Ja sitten eh, herra Casado, uskotteko tee, että sosiaalidemokraattien pitäisi esittää puheenjohtajan paikalle toista ehdokasta? No, soy <clears throat> un experto. No, minä en ole mikään asiantuntija muiden monen poliitikkojen osalta, mutta minun akateeminen asemani, äh, no sanoisin, että tämä olisi aivan normaalia. Niin mehän tiedämme, että on vain yksi kandidaat. No, parlamentaaristen ryhmien välillä on tasapaino Öö, ne todellakin edustavat koko öö, eurooppalaista parlamentaarista kirjoa. Tässä täytyy käydä neuvotteluja, jotka sitten lopulta johtavat jonkinlaiseen muutokseen, jonkinlaiseen vastaehdotukseen. Öö, tämä saattaa olla hyvin yllättävää ja tämä on yllättänyt monet. Tässä on merkittäviä julkilausumia saatu tästä aiheesta. el, el gobierno Eh, esimerkiksi Espanjan hallitus on jo todennut, että he tukevat nykyistä komission puheenjohtajaa, vaikka hän onkin eri puolueesta. Ja eh, No mikään ei ole mahdotonta tässä asiassa. Following in the last uh, months during the crisis. Viimeisinä kuukausina nyt tämän kriisin aikana ihmiset äh, valitsi, valittivat sitä, että EU ei teke tar- tee tarpeeksi hoitaakseen tätä kriisiä, mutta Euroopalla ei ole niin paljon keinoja, joten voisiko komission jäsen kertoa meille, äh, uskooko hän, että äh, Euroopan parlamentilla pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia toimia tällaisessa tilanteessa? No tämä liittyy tietysti siihen, ratifioidaanko Lissabonin sopimus vai ei. Nimenomaan toimielinten välinen vallan jako liittyy siihen ja se, mitä Euroopan unionilla, mitä valtuuksia sillä on. On tärkeää, että unionilla on yksi ääni ja kasvot, jotka sitä edustavat kansainvälisillä näyttämöillä. Tämä on ollut komissiossa agendan kärjessä aivan kriisin alusta lähtien. Ja komissio mielestäni on hyvin nopeasti myös toiminut tässä ja yrittänyt identifioida sen, mikä on tässä kaikessa Euroopan etu. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että työskentelemme yhdessä kumppaneina vastataksemme kriisin haasteisiin? Tämä on kysymys, jota meidän täytyy jatkuvasti tarkastella. Voimmeko tehdä enemmän? Voimmeko olla tehokkaampia? Koska tämä on se tapa, jolla voitetaan oikeutusta myös äänestäjiltä. Meidän täytyy pystyä osoittamaan, että me pystymme hoitamaan, puuttumaan kriisiin, vastaamaan todellisiin suuriin poliittisiin ongelmiin ja haasteisiin, joilla me, joita meillä on, ja täytyy toimia oikealla tavalla. Tämän vuoksi tässä nyt on paljon opittavaa ja on paljon viestejä, joita voidaan lähettää. Parlamentille ja poliittisille ryhmille sanoisin, että älkää pelätkö poliittista vastakkainasettelua, koska tämänhän äänestäjätkin näkevät. Tästä he ovat kiinnostuneita. Ja sitten jäsenvaltioille jäsenvaltioiden täytyy olla varma, varmistaa se, että kotimaisessa keskustelussa on myös eurooppalainen ulottuvuus, koska ei ole mitenkään hyvä, että meillä on Euroopan vaaleissa pelkästään kotimainen poliittinen agenda. Ja meidän täytyy sitten kaikkien työskennellä hyvässä kumppanuussuhteessa, kuunnella enemmän, puhua enemmän. Ja lopuksi sanoisin, että me tarvitsemme enemmän naisia. Naisten täytyy olla edustettuina kaikilla tasoilla ja heidät täytyy ottaa huomioon, kun täytetään virkoja. Is that, uh, Eräs ongelmista on se, että ihmiset sanovat ja hallitukset Euroopassa sanovat, että me haluamme vahvempia toimielimiä ja haluamme, että ne tenevät, tekevät enemmän, mutta eivät kuitenkaan halua antaa niille eh, tätä valtaa, koska he joutuisivat itse luopumaan jostakin osasta, osasta valtaansa. Onko, eh, ovatko teidän mielestänne hallitukset valmiit luopumaan osasta valtaansa? An opportunity to really... Euroopan kansalaisilla ei oikeastaan ole koskaan ollut mahdollisuutta keskustella tästä asiasta ja ymmärtää tätä asiaa, koska he tietävät vain, mitä hallitukset heille kertovat. Hallitukset kertovat, että Brysseli on paha. Elleivät he sitten kykene osoittamaan, että se mitä on Brysselissä tehty, niin hallitus on itse sen tehnyt, niin silloin ehkäpä näytetään hieman positiivisempaa valoa. Useimmat hallitukset eivät halua antaa enemmän toimivaltuuksia toimielimille, koska he haluavat pitää vallan itsellään. He ovat valmiita tähän vain silloin, mikäli voidaan selkeästi tämä selkeästi osoittaa. Se on ainoa keino. Näin se on aina ollut. Mutta tämähän on Euroopan unionin toimielinten rooli, komission ja parlamentin rooli olen pahoillani komission jäsen Wallströmin puolesta, mutta tämän kriisin aikana komissio on ollut näkymättömissä. Ainoa toimielin, joka tässä on toiminut positiivisella tavalla, on Euroopan keskuspankki. Parlamentin vaalit lähestyivät, komissio oli lamaantunut eikä sen vuoksi kyennyt puhumaan ja toimimaan, joten ainoa toiminta, minkä me olemme nähneet, on Euroopan keskuspankki. Ja hallitukset ovat sanoneet, että he kykenevät hoitamaan tämän kriisin koordinoinnin avulla, mutta eivät ne selkeästikään siihen kykene. Mutta tätä ei koskaan selitetä julkisuudessa. Olen äh, samaa mieltä Mario Sepin kanssa. Kampanjaa äh, käytiin kansallisilla asioilla – mutta toinen asia, mikä ei onnistunut, olivat nämä niin kutsutut eurooppalaiset poliittiset puolueet. Ei niitä ole olemassa. Niillä oli nyt valtava mahdollisuus äh, vaikuttaa esimerkiksi komission seuraavan puheenjohtajan nimittämiseen, mutta ne epäonnistuivat. Ei ole olemassa eurooppalaista poliittista puoluetta. Ne ovat olemassa vain äh, vasta sitten, kun ne, ne päättävät, millä tavalla ne haluavat jakaa Euroopan parlamentin rahat mutta kuitenkin ne kampanjoivat kansallisella tasolla kansallisissa kysymyksissä ja tässä oli suuri menetetty mahdollisuus. Ja sen lisäksi, että äänestysprosentti oli matala, niin toinen vaalien lopputulos, minkä me näemme, on se, että ääri- ja populistipuolueet sekä oikea, että vasem, oikealla että vasemmalla kasvavat. Ja tämä ei ole hyvä asia demokratian kannalta. Uh, Näyttäisi siltä, että äärioikeisto pärjää varsin hyvin ensimmäisten tulosten perusteella. Näettekö te tämän suuntauksena Euroopassa nyt ja pitäisikö tämän olla jotain sellaista, mistä meidän pitäisi olla kriisiaikana huolissamme? Kansallismielisyys on nousussa. Toki, mutta osittain tässä on nyt meneillään se, että eh, sisämarkkinat olivat EUn ensimmäinen suuri saavutus. Ja se oli suhteellisen helppo toteuttaa eh, se, se Delorin aloite ja niin poispäin. Se eh, vaati paljon, mutta sitten päädyttiin vastakkain muiden osa-alueiden kanssa – maahanmuutto, moniarvoisuus ja niin edespäin. Ne ovat kansalaisten mielestä paljon käsin kosketeltavampia kriisiaikoina kuin, kuin tällaiset suuremmat asiat ja sen takia he tukevat ääripuolueita. Ja, ja suuret puolueet eurooppalaiset puolueet, ne ovat aika heikkoja, siitä täytyy olla samaa mieltä, mutta on vaikea nähdä keinoja tämän voittamiseksi. Kaikki varmasti olemme samaa mieltä, että me, tarvi, meidän tarvitsemme e, poliittisemman keskustelun. Tarvitsemme poliittisempaa keskustelua ei vain parlamentin sisällä, vaan myöskin toimielinten välillä. Tarvitsemme koalitioita puolueiden ja toimielinten kesken – Ja Lissabonin sopimus ei tätä tilannetta muuta. Se, sen tuomat muutokset ovat aika pieniä. Tanskalaiset ajattelivat jopa niin, että heidän ei tarvitse edes äänestää siitä, koska sen tuomat muutokset ovat niin pieniä. En näe nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen nähtävissä olevassa tulevaisuudessa muita suuria muutoksia perustuslaillisesti. Herra Perisiskin on pyytänyt puheenvuoro tässä. Nyt kun puhutaan eurooppalaisista puolueista tai mahdollisista eurooppalaisista puolueista, niin meillähän on tällainen liike, joka syntyi nimenomaan Irlannissa. Ja kysymys on tästä Libertas-ilmiöstä. Ja tämä, tämä nyt pyrkii jollakin tapaa yleiseurooppalaiseksi ö, ilmiöksi, mutta se ei ole mitenkään välttämättä Euroopan rakentamisen puolesta oleva liike, vaan tästä on tulossa enemmän tällainen Euroopan vastustajien yhteinen liike, sen sijaan, että se olisi Eurooppa-myönteinen liike. Herra Sepio. La, la Niin, minusta eh, kun perustettiin sisämarkkinat, se oli lähtökohtana kaikelle ja se oli hyvin vaikeaa silloin aikoinaan. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa jotain tärkeää, mitä tulee Euroopan rakentamiseen ja perustamissopimuksiin. No, kutsuisin tätä perustamissopimukseksi enkä Lissabonin sopimukseksi. Tässä sopimuksessa on koko joukko asioita, jotka voisivat johtaa tietynlaiseen dynamiikkaan Euroopan hallinnossa. Tässä lähdetään puheenjohtajakaudesta, joka olisi, tai puheenjohtajakaudesta, vaan puheenjohtajasta, joka olisi yksi kiinteä henkilö. Ja minä en ollenkaan tässä nyt aliarvioi tätä perustamissopimusta sen vuoksi, mutta eihän kukaan kykene lukemaan tätä sopimusta ja ymmärtämään kaikkea. Siellä on asioita, joista ei ymmärrä mitään. Siellä puhutaan esimerkiksi perusoikeuksista. Mutta jos kuitenkin perusoikeudet ovat ainoastaan pöytäkirja ja liite, niin sehän on nimenomaan se viesti, joka Euroopan joka Eurooppa haluaa viedä eteenpäin. Mitä sitten tulee tähän ääriliikkeisiin ja, ja muukalaisvihamielisyyteen, ja voihan tässä viitata myös libertakseen, mutta minun täytyy sanoa, että en minä tässä nyt poliittisesti tätä pelkää, koska en minä usko, että me koskaan saamme aikaan sellaista kriittistä massaa, että koko tilanne Euroopassa muuttuisi. Mutta enemmänkin minua kiinnostaa se, millä tavalla ne vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen ne herättävät pelkoa ja vihaa lähimmäisiä kohtaan. Eikä Euroopan tule pelätä globalisoitumista, ei meidän tule pelätä niitä muita. Ei, meidän tulee kääntyä heidän suuntaansa, heidän puoleensa. Näin minä sen asian näen. Meidän täytyy aloittaa siitä, että me mietimme, millä tavalla hoidamme näitä tunteita. Kansalaisyhteiskunta on jakautumassa ja minun mielestäni sitä vastaan on taisteltava. Meidän täytyy taistella jakautumista vastaan Euroopan tasolla, eurooppalaisin laein ja oikeuksin ja niin edelleen. Kristiina. Herra ja sitten Kristinalta vielä kysymys. So, Mr. It's a very widespread habit to say... On viisasta sanoa, että se, mitä on tehty aikaisemmin, oli helppoa. Se, mitä tulevaisuudessa tulee, on hyvin vaikeaa lähes mahdotonta. Sanottiin aikanaan, että tulliliitto ei koskaan toteudu, se oli liian vaikeaa ja sanottiin, että yhtenäismarkkinoita ei saada aikaan, eikä koko Euroopasta, siitäkin sanottiin, että se on mahdoton ajatus. Niin, minä puhuin tässä tällaisesta varsin poliittisesta konsensuaaliprosessista sisämarkkinoilla. Tämä johtaa politisointiin. Ihmisten edessä on kysymyksiä, jotka todella vaikuttavat heidän elämäänsä, kun integraatioprosessi etenee. Ja tämä on asia, johon poliittisen järjestelmän täytyy pystyä vastaamaan. Tämä olisi totta, mikäli se, mikä meillä tässä nyt olisi pöydällä, olisi eurooppalaisen federaalin valtion perustaminen, mutta siitä ei ole kysymys. Jos te sanotte, että yhtenäisvaluutta euro ei ole poliittinen kysymys, niin kyllä se on. Se on toteutunut ja se on ollut suuri menestys. Toinen esimerkki äh, asiasta, joka olisi hyvin välttämätön. Viimeisimmässä G20-kokouksessa Lontoossa siellä oli kaksi amerikkalaista, yksi kiinalainen ja kymmenen eurooppalaista. Sehän on ihan groteskia. Eihän kukaan ota meitä vakavasti. On mahdotonta, että Eurooppa eh, osallistuu uuden maailman järjestelyn hallinnoimiseen, jos pöydän ääressä haluaa istua kymmenen eurooppalaista. Eh, siis, eh, siis E, Euroopan hallitukset halusivat kaikki olla mukana tässä kokouksessa. Ja merkitseekö sitten se, että e, Euroopan painoarvo laskee, jos sen edustus laskee? No, täytyy sanoa, että poliittinen muisti on kovin lyhyt. Tietysti aina voi ajatella mitä haluaa kunnianhimoista ja komission ehdotuksista, mutta se yksi toimielin, joka koko tämän talouskriisin aikana on puolustanut eurooppalaisia etuja ja yrittänyt määritellä, mitä me voimme yhdessä tehdä torjuaksemme kriisiä, on ollut komissio. Me olimme ensimmäiset ja ainoat, jotka itse asiassa ovat yrittäneet tuoda keskusteluun tällaista perspektiiviä, koska täytyy muistaa, että suuret jäsenvaltiot alussa kielsivät sen, että tässä tarvittaisiin mitään Euroopan tason toimia. Ja ne kaikki toivat eri vaiheissa mukaan protektionistisia toimia. Ja tässä komission todella täytyy toimia. Tietysti tästä voi olla montaa mieltä, mutta minä todella haluaisin myös puoltaa tässä nyt komission roolia. Me olemme myös varmistaneet, turvanneet paikan G8, G20 kokouksiin komissiolle niin, että komissio voi puhua Euroopan puolesta ja Tämä on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Meidän ei pidä olla kyynisiä, koska on monia asioita, jotka on tehty, jotka on toteutettu ja joita voi, joiden osalta voidaan odottaa jatkumoa. Ja komissio on mahdollistanut sen, että meillä on Euroopan poliittiset äh, perusteet paikallaan. Mutta tämä täytyy viedä paljon pitemmälle. Meidän täytyy tuoda e, mukaan e, yleiseurooppalaiset poliittiset puolueet ja täytyy varmistaa se, että kotimaisessa politi- poliittisessa keskustelussa eurooppalainen ulottuvuus on mukana. Ja tämä täytyy myös ankkuroida kansallisiin poliittisiin puolueisiin, koska ilman tätä on hyvin vaikea saada äänestäjät tulevaisuudessa liikkeelle. Annan puheenvuoron Kristiinalle, mutta herra Casado ensin. Niin, G20 e, Euroopan poliittinen merkitys ei vähene, mutta G8 mahdollisesti. Jos, jos ajatellaan e, e, no, nousevat taloudet ja kehittyvät taloudet, niillä ei ole sanavaltaa. Mahdollisesti G20 Eh, Euro, Euroopalla voi olla tärkeä rooli. Ja jos ajatellaan Kiinaa, Afrikkaa ja, ja, ja myöskin Kiinan kasvava ja, ja Yhdysvaltoja ja sitä, että on tarve puhua yhdellä äänellä. Lissabonin sopimuksessa jo se toivo, se on tarpeellinen sopimus ja siitä, siitä se on tärkeä askel Euroopassa ja uusi tilanne on sellainen, että, että Eurooppa ei todellakaan pärjää, jos ei se puhu yhdellä äänellä. Aloitimme keskustelun puhumalla osallistumisesta, äänestysprosentista. Ja luulen, että tämä loppuluku on lopullinen tässä, noin 43 prosenttia siis. Onko tämä sellainen luku, jota te odotitte äänestysprosentiksi? Um, the first reports. No, ensimmäiset raportit olivat hyvin, hyvin pessimistisiä ja median raportit ja ennusteet olivat huomattavasti matalammat kuin mitä me nyt sitten näemme lopullisena äänestysprosenttina. Me luonnollisesti odotimme tällaista hieman sekalaistakin kuvaa, mutta mutta minusta tämä nyt osoittaa, että meillä on läksyjä opittavana vielä kaikilla toimielimillä, samoin kuin jäsenvaltioilla. Ja se meidän on nyt tehtävä katsoa, millä tavalla parantaa tilannetta ja ottaa paremmin yhteyttä kansalaisiin. Herra Sinot. I'd, I'd have to say, Commissioner... Komission jäsen, minun on sanottava, että tämä ei ole sekalainen tulos, vaan se on huono tulos. E, tän, tällä kertaa oli paljon enemmän koordinaatiota ja Euroopan, Euroopan parlamentin ja komission kesken, esimerkiksi kommunikaatiostrategioiden suhteen ja niin poispäin. Mutta on pohdittava Mm, jos tämä on nyt oikea tämä luku, niin mm, miten, miten voidaan kääntää tämä suuntaus, koska tässä on muutaman prosenttiyksikön lasku jälleen kerran. Jos Euroopan parlamentti ei onnistu liittämään sitä, mikä tapa, tapahtuu Brysselissä ja Strasbourgissa siihen, mitä tapahtuu jäsenmaiden todellisuudessa. Mitä me nyt tässä oikein odottelemmekaan? Eivät äänestäjät ole typeriä. Kampanjat olivat täysin kansallisia. Ja kuitenkaan kysymys ei ollut kansallisesta kampanjasta, vaan tämä oli tällainen reaalikokoinen mielipidetutkimus ja ihmiset päättivät äänestää kansallisten ajatustensa mukaisesti. Keskustelussa ei ollut mukana Eurooppaa. Ja jos nyt sanotaan, että Euroopan parlamentti ei olisi legitiimi, niin ei tämä ole oikein. Tämä on suuri virhe. Yhdysvalloissa kongressivaaleissa vain äh, alle puolet äh, äänestäjistä äänestivät ja kuitenkin äh, Yhdysvaltojen kongressi on maailman legitiimein parlamentti, joten jos parlamentin, parlamenttivaaleissa Euroopassa äänestysprosentti on 43 prosenttia, niin kyllä Euroopan parlamentti voi täysin legitiimisti käyttää toimivaltaansa, eikä kukaan voi tästä valittaa. Kenties ensi vaaleissa ihmiset äänestävät vielä innokkaammin, koska he huomaavat, mitä kaikkea Euroopan parlamentti tekee. Turnout, uh, is... Niin, minä uskon, että tämä on nimenomaan se asia. Eli ihmiset saadaan äänestämään politisoimalla äh, toimielimet ja keskustelu. Ja olen samaa mieltä, meillä on tietty ongelma siinä, että Euroopan parlamenttivaaleja pidetään tavallaan toisen luokan vaaleina. Ei vaan näitä pitää pitää tällaisina omina vaaleina. Il, da, il dato sembra molto interessante. Eh, vorrei dire che sicuramente c'è una diminuzione, ma è una diminuzione. Niin. Toki tässä on ollut tiettyä laskua, mutta eh, minä olisin ajatellut, että prosentti olisi ollut eh, vielä huonompi. Euroopan kansalaisista ehkäpä olisi tuntunut siltä, että heitä on huijattu ja että he sitten äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa kansallisten ongelmien perusteella, niin eivät he välttämättä silloin lähtisi vaaliuurnille koska ei haluta tehdä palvelusta kansallisille poliitikoille, joista ei välttämättä pidetä. No minä en ollut näin pessimistinen näiden äänestyslukujen suhteen. Mutta mitä tulee sitten Euroopan parlamentin tulevaisuuteen, Euroopan parlamentillahan on suuremmat toi, toimivaltuudet ja Lissabonin sopimuksenkin kautta, mutta nytkin jo. Ja silloinhan Euroopan parlamentin täytyy olla vastuullinen suhteessa äänestäjiin. Ja tässä on kysymys äänestäjän ja Euroopan parlamentin välisestä suhteesta, ja tätä suhdetta täytyy lisätä ja parantaa. Jos Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin eh, silloin siinä täytyy antaa suuri eh, rooli osallistumiselle, osallistuvalle demokratialle perinteistenkin järjestelmien ulkopuolella. Eli kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, vapaaehtoisjärjestöjen osallistuminen, eh, siinä olisi mahdollisuus antaa lisää legitimiteettiä Euroopan parlamentille. Me olemme valmistelleet ohjelman eh, Euroopalle ja parlamentille, ja tässä me esitämme 22 eh, eri ohjelmaa 22 eri politiikan alalle. Ja nämä meillä on 167 konkreettista eh, ehdotusta näissä ohjelmissa. Ja minun mielestäni tämä on meidän eh, tehtävämmekin eh, talous- ja sosiaalikomiteassa tavallaan vaikuttaa eri tasoihin, koska jos me emme yhdessä Euroopan parlamentin ja uuden komission kanssa onnistu käynnistämään uutta keskustelua yhteistyöstä, niin parlamentti menettää legitiimiyttänsä, koska silloin ei voida antaa ratkaisua kansalaisten odottamiin huoliin. País por país. Niin, varmastikin tässä täytyy tehdä myös näistä luvuista maakohtaiset analyysit niin, että nähdään millä tavalla jokaisessa maassa sisäpolitiikka vaikuttaa. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa ja annan vielä Kristinalle mahdollisuuden esittää kysymyksen. Ask you about the stability pact. haluaisin kysyä tästä vakaussopimuksesta. Pitäisikö sen... Niin, haluaisin kysyä teiltä vakaussopimuksesta. Minä tiedän, että nykyisissä tilanteessa tämä kolmen prosentin vaje on se korkein taso. Se on hieman mahdotonta, kun meillä on yhtäältä negatiivista talouden kehitystä ja samanaikaisesti paineet kasvavat, niin eikö tämä vakaussopimus nyt sitten ole tavallaan jo pois päiväjärjestyksestä tai sitä ei voida enää käyttää? Yeah. No, I, I, I don't think... Hyvin nopea konkreettinen vastaus. Put it beautifully. Mielestäni mm, Merkel sanoi hienosti eilen. Vasta silloin, kun me pääsemme tästä kriisistä eroon, huomaamme sen meidän täytyy nyt pyrkiä vain selviämään tästä kriisistä, mutta sen jälkeen me palaamme järkevään taloudenhoitoon. Ja se on vaikeaa, mutta se on tehtävä. Momento para poder No, tämä olisi nyt oikea aika avata uusi keskustelu. Olen aivan yhtä mieltä, että niin herra Seppi kuin herra Kasautukin sanoisivat monia asioita tästä, mutta meillä ei ole enää aikaa. Kello on 21.30. Aika suorastaan lensi. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olitte mukana tässä ja tapaamme seuraavissa keskusteluissa. Kiitos.